Hyvät jäsenet, muutamia tiedonantoja alkuun. Ennen kaikkea toivon, että yhteistyö muiden toimielinten kanssa siinä, kun toimeenpannaan ja toteutetaan Lissabonin sopimuksesta, musta, joka tulee viikon päästä voimaan, onnistuu ilman kiistoja tässä asiassa koko ajan toimin ja olen yhteyksissä sekä komission puheenjohtajan kanssa että myös sen pääministerin kanssa, joka on siis edustaa puheenjohtajamaata Ruotsia. Haluaisin myös toistaa, että EP on valmis aloittamaan kuulemismenettelyt uusien komission jäsenten kanssa. Olemme siihen valmiita. Ja tästä valmiudesta olen myös muuta, kahta muuta toimielintä informoimanut komissiota ja neuvostoa siis. Seuraava tiedonanto. Ensi viikolla, ensimmäinen joulukuuta, on maailman AIDS-päivä. Olisi tärkeää, että aina, ei pelkästään sinä päivänä, muistaisimme tämän kauhean sairauden uhreja ja tietoisuuden lisääminen voi vähentää sairaustapauksia tulevaisuudessa. Seuraava asia. Kahden viikon päästä 10. joulukuuta on vuosipäivä YK on ihmisoikeusjulistuksen osalta. Tästä on äh, tehty päätöslausumme, joka hyväksyttiin ilman ähm, vastalauseita. Sitä voidaan pitää ensimmäisenä YK on toimena ihmisoikeuksien alueella. Kiinnitän teidän huomionne tähän tärkeään päivämäärään, koska se on myös yksi Euroopan parlamentin kiinnostuksen alueesta ja aina pitäisi nämä asiat muistaa. Sitten pöytäkirjat 12. marraskuuta istunnosta sekä tekstit, jotka sinä päivänä hyväksyttiin, ne ovat teillä käytössä. Haluaisin kysyä, onko jollakin huomioita näistä